Colleagues. No niin, hyvät kollegat. Kiitoksia. Nyt siirrymme äänestyselityksiin. Pyytäisin poistumaan salista. Aloitamme Kuunin mietinnöllä. hakkasin kymmenen kertaa tätä nuijaa, eikä se paljon auttanut. Kollegat, olkaa hyvä. Thank you. No niin, kiitos. Kiitos, kiitos. Herra Caputo, äänestyselitys Kuunin mietinnöstä. Yksi minuutti. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. Caputo. Herra Caputo. Mr. Caputo. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. puolesta, koska on nyt